No niin, istunto on jälleen avattu. Eilisen istunnon pöytäkirja tekstit ovat saatavilla. Onko niihin huomautettavaa? Ei näytä olevan. Näin ollen pöytäkirja on hyväksytty.